määräaika alkaa tänään 12.9. Italialaisviranomaiset ovat ilmoittaneet Angelo Chokan valinnasta 7.7. lähtien ja hän korvaa Gianluca Buonannon. Ja toivotan uuden kollegan tervetulleeksi. Muistutan häntä, että työjärjestyksen nojalla hän voi nyt täysimääräisesti osallistua täysistuntoon. Juurivaliokunta 11.7. ja